niitä päätöksiä, joita tämä talo tässä asiassa tekee. Kiitos. Kiitoksia herra Vamen. Tämä aiheen käsittely päättyy sitten tähän ja nyt on sitten muutamia ilmoituksia. Puolan viranomaiset ovat esittäneet vetoomuksen herra Jaroslav Lesek immuniteetin peruuttamisesta ja SD-ryhmästä ja GUE-NGL-ryhmästä olen saanut ehdotuksia valtuuskuntien ja valiokuntien jäsenten suhteen. Ja niinpä ne sitten tämän täysistunnon myötä tulkoot hyväksytyksi. Nyt tulemme sitten Gerbrandin mietintöön. Se koskee resurssitehokasta Eurooppaa ja pyytäisinkin ensin esittelen Gerbrandia neljän minuutin puheenvuoron pitämään aiheesta. Kiitos. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mielelläni aloitan kertoin muutaman luvun, josta monet täällä voivat tunneksia, mutta tämän ulkopuolella eivät. Vuonna 2050 planeettamme väestömäärä kasvaa 9 miljardiin, vuot- 9 miljardiin ja keskiluokkaisten kuluttajien määrä kaksinkertaistui yli kolmeen miljardiin. Ja me tarvitsemme kolme planeettaa, jotta katamme kaiken kulutuksen. Sitähän meillä ei ole. Raaka-ainehinnat ovat nousseet 150 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana ja taloutemme on halpojen raaka-aineiden orja. Tämä maksaa satoja miljardeja vuosittain. Se, mitä me tarvitsemme Euroopassa, on toimintasuunnitelma, konkreettinen sellainen, jotta voidaan vastata näihin ongelmiin. Ja Euroopan unionin tiekartta, josta haluan onnitella komissaari Potocnikia, on erittäin tärkeä osa tätä toimintaa. Komission analyysi ja lähestymistapa on hyvä, mutta se mikä mielestäni vielä puuttuu on se, että meillä olisi enemmän kiireellisyyttä ja konkreettisuutta. Ja tästähän me nyt parlamenttina äh, olemme samaa mieltä. Meidän täytyy selkeästi se esittää. Me ei, kysymys ei ole pelkästään sisällöstä, vaan äh, tämän kertomuksen rakenteesta. Ja kolme prioriteettia otettiin niistä esille tuolla ympäristövaliokunnassa. Otan ne kaikki esille. Ensinnäkin on tärkeää, että yhdessä saamme aikaiseksi yhdessä elinkeinoelämän kanssa toimintasuunnitelman, jotta voimme tehdä Euroopasta huomattavasti tehokkaamman raaka-aineiden käyttäjän. Infrastruktuuria täytyy muokata, säännöstöä täytyy yksinkertaistaa ja muokata, mutta myös yritysten täytyy ymmärtää, että huomattavasti tehokkaammin voidaan tuottaa. Toinen huippuprioriteetti on se, että meidän täytyy saada kierrätyksen sisämarkkinat käyntiin. Täytyy olla helpompaa kierrättää sellaista materiaalia, jossa on arvokasta raaka-ainetta. Tähän liittyy myös se verokannustin, joka voidaan asettaa sekundaarisille raaka-aineille. Niiden täytyy olla halvempia kuin primäärien, ja sitä varten tarvitaan venokannustimia. Kolmanneksi meidän täytyy tukea innovaatiota ja kehitystä ja tutkimustyötä. Kierrätystä täytyy kehittää tässä suhteessa. Ja neljänneksi ekodesign direktiiviä täytyy laajentaa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ne raaka-aineet, jotka ovat tuotteissa, saadaan helpommin kerättyä talteen. Se alkaa jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon raaka-ainetehokkuudessa se, että se täytyy sisällyttää muihin toimialoihin, esimerkiksi maatalouteen, jossa vettä täytyy käyttää vähemmän, kalastuksen ja muualle. Kuudes prioriteetti on se, että Euroopalla täytyy olla selkeitä indikaattoreita ja meidän täytyy pohjata ne näille ö, jalanjälkiajatuksille. Mittaaminen on tietoa. Meidän täytyy ennen kaikkea ymmärtää, että kysymys ei ole mistään ympäristökysymyksestä, vaan talouskysymyksestä. Meidän täytyy hyödyntää raaka-aineita huomattavasti tehokkaammin, jotta voimme jatkaa tulevaisuudessa eteenpäin. Kysymys on sadoista miljardeista, joka tämä maksaa elinkeinoelämälle vuosittain. Tämä on se todellinen syy. Ja siitä syystä olen, hyvä puhemies, yllättynyt siitä, että neuvosto, joka valitettavasti nyt ei ole tietysti paikalla, että neuvosto ei tajua sitä, että sillä ei on riittämätön kunnianhimo jotta tämä toimintasuuntama vietäisiin eteenpäin koko Euroopan avulla. Meidän täytyisi huomattavasti tehokkaammin hoitaa resurssejamme. Kiitoksia. Kiitoksia herra kollega Gerbrandi. Seuraavaksi komission jäsen Potosnik. Mr. President, honorable... Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Ihan ensimmäiseksi haluaisin onnitella herra Gerbrandia tästä mietinnöstä, joka tunnustaa, joka on hyvin kunnianhimoinen eh, resurssitehokkaan Euroopan saavuttamiseksi. Se uhe uudelleen toteaa eh, resurssitehokkuuden agendan poliittisen merkittävyyden ja myös kiireellisyyden. On ryhdyttävä eh, vastaamaan kiireellisesti sekä poliittisiin että ympäristöhaasteisiin. Resurssi niukkuus on globaali haaste, johon meidän on vastattava ja talouskriisi on osoittanut sen, että tarvitaan kiireellisiä muutoksia taloudessa ja meidän kasvumallimme kriittisessä tarkastelussa, Jollemme me meidän uusiin poliitikkoihin me painostamme, lisäämme painetta ympäristöä kohtaan ja emmekä saavuta omia ympäristötavoitteitamme esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen myös systeemisiä riskejä tulee mukaan. Kestävä resurssien käyttö on edellytys sille, että meidän taloutemme ovat kilpailukykyisiä. Resurssitehokkuus on myös lupaava työllisyyden ja kasvun lähde, joka tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä kuten myös liike-elämän ja mahdollisuuksia ja politiikan mahdollisuuksia sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. Komissio on esittänyt, millainen on kestävän kehityksen, kestävän kasvun ja kilpailukyvyn visio 2020 ehdotuksessa energiaa, liikenteestä, veneestä ja biodiversiteetistä. Kaikista näistä aiheista me puhumme tuossa 2020 ohjelmassa kehitys, ähm, maaseutu, ähm, maanviljelys ja kalastuspolitiikat. Kaikissa näissä se on otettava huomioon ja minä toivon, että lainsäädännöllinen prosessi vastaa tähän kunnianhimoon, jota te tänään osoitatte, jota me voimme äh, havaita, kuinka suuren luokan äh, haasteita nämä resurssihaasteet ovat. Meillä on nyt, nyt koherentti puiteisto, jotta me voimme saavuttaa kestävyystavoitteet. Ja komissio on ehdottanut 2020 konkreettisia toimia ja virstanpylväitä, jotta tämä muutosprosessi voisi alkaa. Resurssitehokkuuspolitiikat ovat kolmesta eri näkökulmasta. Niitä lähestytään ja olen iloinen teidän mietinnöstänne, että olette samaa mieltä näistä prioriteeteista. Ensinnäkin me korostamme, kuinka tarpeellista on horisontaalisten ehtojen aikaansaaminen, edellysten aikaansaaminen sille, että talous muuttuu muuttuu. Kulutus ja tuottaminen ovat tässä äh, erittäin tärkeitä ekodesign-innovaatiot ja niin edelleen. Ja on myös hyvin tärkeää, että äh, tehottomat äh, tuki- ja avustustoimet poistetaan ja että verotus on myös kannustavaa. Resurssitehokkuus on myös kasvua edeltä edistävä seikka. Jos eu lain säädäntö edes noudatettaisiin siten kuin sitä kuuluisi, niin silloin 72 miljardia euroa vuodessa jo säästettäisiin, niin 42 miljardia euroa ja 400 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä tulisi luoduksi. Meidän tulisi yrittää saada aikaan se, että meidän luonnonvarojamme ja ekosysteemejämme käytetään tehokkaasti, koska ne ovat meidän elämänlaatumme ja taloutemme perusta resurssien määritelmä, jota komissio pyrkii edistämään on tässä keskeinen. Meidän on myös mietittävä, mitkä talouden sektorit ovat kaikkein suurimmassa vastuussa tästä asiasta, nimittäin ruoka- ja rakennusteollisuus ovat tässä kaikkein tärkeimpiä. Hallinnointi on strategian avainelementti, sillä resurssitehokkuus on integroitu agenda ja EUn jäsenmailla on tässä avainrooli. Niiden on saatava aikaan tarpeelliset muutokset. Resurssitehokkuuden integrointi Euroopan We will also launch a process to define ohjauskauteen on tärkeä asia ja meidän täytyy, meillä on myös indikaattoreita, jotka perustuvat tieteeseen. Se on tärkeää, että temaattisia indikaattoreita on myös pyrittävä luomaan vuoteen 2013 mennessä. Me tarvitsemme toki myös Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täyttä, täytäntöönpanoa eh, yhdessä eh, kansainvälisen tason toimien kanssa, jotta me todella toimimme globaalilla tasolla. Kaikkien sidosryhmien panos on äärimmäisen tärkeää, jotta mikään ohjelma voi onnistua. Meidän on pystyttävä mobilisoimaan toimijoita joka tasolla ja kaikilla äh, relevanteilla sektoreilla. Kaikkien on tehtävä oma äh, työnsä ja annettava oma panoksensa ja toki luotan teidän tukeenne tässä. Olen seurannut tämän päivän keskustelua erittäin kiinnostuneesti. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Potocnik. Sitten kansainvälisen kaupan valiokunnasta kollega Jakolina kaksi minuuttia. Olkaa. Grazie Presidente, ho appena ascoltato il collega Gerbrandi col quale mi complimento così come ho ascoltato il commissario. Kiitoksia kun kuulin edustaja Gerbrandia haluaisin onnitella häntä ja komissiota myöskin. Esittelijänä kansainvälisen kaupan valiokunnassa voin kannattaa näitä useita ehdotuksia. On selvää, että kun tarkastellaan Euroopan unionin ulkoista ulottuvuutta, niin ympäristöpalvelut ja niillä tehtävä kauppa ovat erittäin tärkeä kestävä resurssi, varsinkin palvelut ja resurssit, joilla on korkea energia, suoritearvo ovat tärkeitä. Niiden avulla luodaan työpaikkoja ja saadaan aikaiseksi uutta vihreää teknologiaa, josta on hyötyä yritystemme kilpailukyvylle, varsinkin kun katsotaan pk-yrityksiä. Olen huomioinut, miten tärkeää jotkut näistä oleellisista kysymyksistä ovat, kun ne on otettu huomioon näissä kahdenvälisissä ja monien välisissä sopimuksissa Euroopan unionissa nyt kun äh, tarifiesteitä on poistettu palveluiden tieltä. Kestävyys ja tarifit ympäristöhyödykkeille ja palveluille, jotka tuotetaan yleisen suostumusjärjestelmän pohjalta, ovat tässä erityisesti esillä. Euroopan unionin tulisi jatkaa johtajana tällä alalla ja sen tulisi viedä eteenpäin kauppaa, jota käydään vihreillä hyödykkeillä ja palveluilla myös muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa. Me tarvitsemme kauppasopimuksia, jotka ovat aina yhdenmukaisia energiatehokkuuden kanssa, mikä merkitsee sitä, että näin saamme aikaiseksi älykästä kasvua Euroopan unioniin. Kiitoksia Jakolino. Seuraavaksi teollisuustutkimus- ja energiavaliokunta Johansson. Yksi minuutti, olkaa hyvä. First, uh, Ensin puhemies ja kollegat haluan kiittää edustaja Herbrandia erinomaista mietinnöstä. Teollisuusvaliokunnan esittelijänä haluan todeta, että kestävän resurssihallinnan hoitaminen ei missään tapauksessa ole vastustava voima EUn kilpailukyvyn lisäämiselle. Me tarvitsemme innovoivia toimia, innovoivia keksintöjä ekodesign-direktiivin ja jätepuitedirektiivin nopean täytäntöönpanon. Lausunnossamme teollisuusvaliokunnassa otimme esille myös kysymyksen siitä, että meidän täytyy kehittää ja vahvistaa jäsenvaltioiden välistä toimintaa myös EU-tasolla. Tämä voi tapahtua meidän mielestämme selkein mitattavissa olevin tavoittein ottaen käyttöön indikaattoreita, joilla on selkeitä tavoitteita ja konkreettisia lakialoitteita, kuten myöskin finanssi- äh, rahoitusmekanismeja, joita tarvitaan. Tämä on tärkeä kysymys tässä yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Johansson. Sitten aluekehitysvaliokunnasta kollega Vaughan, yksi minuutti. Uh, thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Aluekehitysvaliokunta teki mielellään lausunnon tästä miesinnöstä. Valiokunta piti hyvänä, että tehokkuus oli lippuleva-aloite 2020-ohjelmassa. Haluttiin myös sitä, että investoidaan enemmän infrastruktuureihin, uusi, uusiutuviin energiaprojekteihin ja uusi asetus rakennerahastossa todellakin ottaa tämän huomioon. Valiokunta vaatii myös sitä, että vahvistetaan jälleen se, että rakennerahoja voidaan käyttää kestävään kehitykseen ja suunnata sinne ja politiikassa otetaan tämä huomioon. Vaadimme myös sitä, että on parempaa koordinaatiota eri rahastojen välillä, jotta voidaan saavuttaa resurssitehokkuus ja harmonisoida täytyy harmonisoida rakennusten käyttöä myös tulevaisuudessa. Haluttiin myös parempaa koordinaatiota paikallisviranomaisten ja alueiden välillä, koska loppujen lopuksi paikallisviranomaiset ja alueet ovat ne, joiden täytyy saada tuloksia näissä projekteissa aikaan. Ja yhteenvedon tehdäkseni valiokunta on mielissään tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien edustajat. Ensin herra äh, kollega Florence, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Äh, Syvät suuret onnittelut tästä rohkeasta mietinnöstä. Ei ole niin helppoa sellaista resurssimietintöä laatia, joka ulottuu kaikille talouden ja liike-elämän alueelle. Resurssitehokkuus ei ole mitään vihreitä haaveilua, vaan se on edellytys meidän tulevaisuuden taloudellemme ja siksi on aivan oikein, että me myös katsomme sitä kilpailukyvyn näkökulmasta, elinkeinoelämämme ja yhteiskuntamme kilpailukyvyn näkökulmasta. Ja siksi uskonkin, että tämmöinen laaja keskustelu tarvitaan ilman, että heti vaadimme lainsäädäntöä. Olen jopa varma, että saamme aika paljon aikaiseksi jo sellaisilla sopimuksilla, jo kun kiinnitämme teollisuuden huomion siihen, kuinka paljon tehokkaammaksi meidän on tultava. Tämä meidän täytyy löytää tehokkuuden tie. Minun autoni kulutti ennen 12 litraa ja sitten 7 ja kohta meillä on auto, joka kuluttaa 2 litraa. Ja mikä oikeastaan oli väärää siinä, kun vanhempamme ja isämme sanoivat meille, että tehokkuuspolitiikka on sitä, että miten metsää hoidetaan. Sieltä otetaan vain sen verran puuta joka vuosi, kuin siellä joka vuosi myös kasvaa. Eli tämä on se järkevä periaate. Kiitoksia vielä kerran Gerbrandille tästä erinomaisesta mietinnöstä. Hänen kanssaan on aina mukava yhdessä tehdä yhteistyötä. Ja nyt meillä on hyvä perusta ja joskus omat poliittiset ystäväni saattavat sanoa, että aiotteko te nyt tosiaan kieltää meitä lihansyönnin ja että me jokaisen laskun kohdalla kirjoitamme siihen ekoauditin korkeuden tai summan ja monet vähän haukkuvat henkeään tällaisten ehdotusten kohdalla. Indikaattoriasiakin on aivan oikein, mutta sitäkään ei saada aikaan yhdessä yössä, herra kollega Gerbrandi. Me tulemme yhdessä täältä älyttömyydet pyyhkimään yli ja järkevät asiat säilyttämään. Kiitoksia. Florence, seuraavaksi rouva Merks, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minulla oli aikoinaan hieno oranssi vedekeittäjä, joka oli alankovalaista merkkiä. Ja sitten se lämmitysvastus hajosi, enkä voinut sitä korvata, vaikka se vedekeittiö oli aivan hieno. Koska nyt me elämme kertakäyttökulttuurissa ja on parempi ostaa uusi vedenkeittiö, joka ei ole edes yhtä kaunis. Näinhän asian ei pitäisi olla. On Hyvä, että me jälleen kerran keskustelemme täällä siitä, millä tavalla resursseja voidaan tehokkaasti käyttää, sillä yhä edelleen näinkin. Jo vuonna 1972 Rooman klubi, joka kertomuksessa otti nämä asiat esille, niin nyt olemme 40 vuotta myöhemmin samassa tilanteessa keskustelemme edelleen tästä samasta. No mitä sitten voidaan tehdä? Meidän täytyy tehdä konkreettisia toimia, sillä meillä on ollut kaksi, ainakin kaksi strategiaa aiemmin esiteltynä tästä asiasta raaka-ainestrategia ja nyt tämä raaka-ainetehokkuusstrategia. Meidän tulisi integroida tämä yhteiskuntamme tavalla niin, että ihmiset eivät käydä enemmän villapaitoja talvella ja kuluttavat vähemmän, vaan meidän täytyy tehdä toimia, jotka todella johtavat tehokkuuteen, josta tässä on kysymys. Meidän täytyy olla konkreettisia ehdotuksia, uusia bisnesmalleja, jotka johtavat siihen, että rikkinäisiä tavaroita esimerkiksi korvataan aina uudilla, uusilla. Meidän täytyy saada uusia malleja aikaiseksi, ei uutta teknologiaa. Meidän täytyy keskittyä tähän. Paremmat merkinnät, selkeämmät, ei viisi erilaista, yksi tradea varten, toinen energiatehokkuutta varten, vaan niin, että yksinkertaisesti näkemistä kysymys on. Kierrätettävä materiaali, pitää saada uudelleen käyttää niin, ettei se joudu polttouuneihin tai kaatopaikoille. Ja tietysti tällä hetkellä tilanne on se, että kun puhutaan konkreettisesta kulutuksesta, niin kolme jalkapall- äh, kymmenen kentän kokoista aluetta pitää siihen, mitä me tarvitsemme, ja myöhemmin vain yhden jalkapallokentällisen verran. Tämä täytyy tapahtua erittäin nopeasti. Ja kun katsomme vuonna 2006, 200 dollaria maksoi muoviveitsi. Ja nyt se on huomattavasti kalliimpi. Meidän täytyy ehdottomasti nyt tehdä jotain, jotta saamme kunnollisen elinympäristön itsellämme. Kiitoksia kollega Merkis. Seuraavaksi Panajotov puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tämänhetkinen EUn kriisi ei saa, mm, meillä on suuri työttömyys, taantuma ja me joudumme näitä ratkomaan jatkuvasti. Sitten on toisenlaisia ongelmia, joita ei ole niin helppo heti huomata, mutta jotka vaativat ihan yhtä kiireellisiä ratkaisuja. Nimenomaan resurssien tehokas käyttö yhteiskunnissamme on tällainen ohjelma tulevina vuosina. Keskiluokka tulee kasvamaan kolmen miljardin suuruiseksi maailmanlaajuisesti ja on aivan liian optimistista kuvitella, että voisimme unohtaa maapallon rajalliset resurssit, kun ajattelemme, miten nämä uudet keskiluokan jäsenet haluavat käyttää resursseja. Meidän tuotantojärjestelmämme ja resurssien ylikäyttö ovat ongelmia. Meidän tehokas kasvu vaatii sitä, että otamme kantaa näihin asioihin ja luomme innovatiivisen vaihtoehtoisen ohjelman, joka painottaa niiden resurssien käyttöä, jotka meillä on olemassa. Ja aivan erityisen tärkeää on resurssien maksimaalinen tehokäyttö, jos haluamme myös varmistaa resurssiturvan Euroopan unionissa ja resurssien puutteen ja, ja vastata resurssien puutteeseen maailmanlaajuisesti. Sekin on haaste, joka vakavoituu koko ajan. meillä on maailman edessä suuri vastuu, koska me olemme maailman johtaja. Haluan kiittää kollegaa erinomaisesta mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Eikot kaksi ja puoli minuuttia alkaa. Kiitoksia hyvä puhemies. Kiitoksia hyvä esittelijä tästä mietinnöstä. Olen katsonut kansallisten yritysten budjetteja. Axia Nobel vuosikertomuksessaan on joutunut maksamaan yhden miljardin voitostaan sen takia, että raaka hinnat ovat nousseet niin kovasti. Samoin GSM on todettu, että raaka hinnat ovat huomattavasti nousseet ja että tämä on suuri ongelma DSMlle. Unilever Samoin suuret raaka-ainehinnat ovat johtaneet siihen, että ne ovat aiheuttaneet kahden ja puolen miljardin kustannukset. Kysymys on siitä, että millä tavalla voimme hoitaa tämän resurssiniukkuuden. Se ei ole mikään vihreä kysymys, vaan se on myös taloudellinen kysymys. Se merkitsee sitä, että kaikki yritykset tällä hetkellä pyrkivät tutkimaan sitä, ja Alankomaissa vain yksi viidestä suunnittelee strategiaa, millä tavalla he voisivat suhtautua tähän erilaisen raaka-ainehintaan tai kalliiseen raaka-ainehintaan. Vain yksi viidestä. On erittäin tärkeää tarkastella sitä, millä tavalla me hyödynnämme luonnonvarojamme. Ja tässä mielessä me kannatamme komission ohjelmaa, jossa on paljon hyviä teemoja otettu esille sen suhteen, mutta millä tavalla tämä tehdään, millä tavalla tämä hoidetaan, meidän täytyy katsoa sitä, että voimmeko hyödyntää veroja. Meidän täytyy katsoa sitä, että voidaanko ottaa jäte politiikka uudelleen käsittelyyn, voidaanko muilla politiikan aloilla, esimerkiksi maataloudessa, hoitaa toisella tavalla ja kehitetään hyviä indikaattoreita. Hyvät tekstit, hyvä ohjelma, mutta nyt kysymys on siitä, että pitää ryhtyä todelliseen toimintaan ja tämä on erityisen tärkeää. Vihreä, tehokas talous voi viedä meidät ulos tästä tämänhetkisestä talouskriisistä, mutta meidän täytyy suhtautua siihen vakavasti. Esimerkiksi jätepuoli, se on tärkeää. Millä tavalla me suhtaudumme siihen, millä tavalla me suhtaudumme maatalouteen, millä tavalla hoidamme tehokkaasti esimerkiksi lannoitteet, fosfaatteja, ei ole mukana nyt maatalousuudistuksessa. Se on suuri virhe. Sitä meidän tulisi käsitellä. Meidän täytyy tehokkaasti hoitaa resurssejamme. Se on meidän tuleva vihreä taloutemme ja se ainoa talous, johon meidän Eurooppana täytyy siirtyä. Kiitoksia kollega Eichholt. Sitten Olski olkaa hyvä. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Puhemies, komissio. Saisinko jos sopii, niin kiittäisin herra Gerbrandia hänen mietinnöstään. Luonnonvarojen säästäminen ja ympäristön suojelu on tietysti sellaista, mitä kaikki haluavat, mutta on mu- muutama kohta mietinnössä, joita on vaikea hyväksyä. Tai ehkäpä voisi sanoa, että niitä ei voi ollenkaan hyväksyä. Tässä vedotaan siihen, että täytyy luoda ehkäpä kaksinkertainenkin ympäristövero – luonnonvaroille, joka olisi Euroopan kattava. Ja minä pitäisin sitä tällaisena aikana, kun on ollut pitkittyvä lama ja kriisi, niin hyvin onnettomana ratkaisuna. Ecodesign-direktiivin laajentaminen pelkäänpä, että sekin mahdollisesti johtaisi siihen, että byrokratia lisääntyisi mieluummin kuin että se antaisi panoksensa siihen, että Euroopan kansalaisten elämä parantuisi. No toisista yksityiskohdista voin kehua niitä kohtia, joissa puhutaan siitä, että kierrätystä tehostetaan, tehostetaan kompostointia. Me varmasti kaikki olemme sen puolella, että kaatopaikoista päästään, päästään eroon. Voin tukea niitä kohtia mietinnössä, mutta sitten haluaisin vedota kaikkiin, että olisitte samaa mieltä kanssani siitä, että meidän pitäisi olla sitä vastaan että jätteiden poltto lopetettaisiin. Ja äsken mainitsemistani syystä henkilökohtaisesti en voi tukea koko raportin hyväksymistä. Kiitos. Kiitos kollega, kollega Uski. Minä pyydän anteeksi, että hiukan liian aikaiseksi koputtelin. Seuraavaksi kollega Rossi puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö esittää sellaisia tavoitteita, joita ei tällaisina kriisiaikoina varsinkaan ole mahdollista saavuttaa. Nämä tavoitteet ovat mahdottomia. Parlamentin käsittelemät teemat koskevat vain ympäristökysymyksiä. Se, että puututaan asioihin EUn tasolla, se tulee köyhdyttämään meidän kansalaisiamme ja meidän yrityksiämme. Tämä on vain kolmansien maiden edun mukaista. Nämä ovat hyvin tiukkoja normeja, jotka saavat yritykset karkaamaan kolmansiin maihin, joissa on vähemmän tiukkoja kontrolleja ja parempia veroetuja. Myös päästöt tulevat pahenemaan, koska ne eivät ole sitten siellä kolmansissa maissa Euroopan normien alaisia. Niinpä kansalaiset sekä menettävät työpaikkoja että ympäristökin huononee. Näin menetämme kilpailukykyä Euroopassa ja se tarkoittaa kriisin pitkittämistä. Siksi ympäristövaliokunnassa äänestämme äänestimme tätä mietintöä vastaan. Jos tarkistuksia esitetään, jotka kaikkein kiistanalaisimpia kohtia parantavat ja ottavat joitakin säädöksiä pois, niin sitten voisimme ehkä äänestää tyhjää, mutta jos näin ei käy, niin sitten äänestämme tätä vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Harto, puolitoista minuuttia. Olkaapa hyvä. Voorzitter, vandaag behandelen we het... Hyvä puhemies. Tänään käsittelemme Herbrandin mietintöä, joka koskee resurssien käytön tehokkuutta. Kollega Herbrandi esittelee hienoja sanoja ja lauseita, mutta itse asiassa hän ei sano oikein mitään. Tässä kysymys on toimintamallin muutoksesta, kierrätystaloudesta ja resurssitehokkuudesta elinkaari näkökulmasta katsoen. Ja näin saadaan aikaiseksi kunnianhimoisempi toimintasuunnitelma. No ihan vaikea kyllä sanoa, mihinkä suuntaan tässä Herbrandi haluaa mennä, mutta yksi asia on selvä. Kysymys on siitä, että halutaan rahaa. Ja rahaa saadaan ihan helposti politiikan avulla. Lisäksi hän käsittelee jätehierarkiaa, kaatopaikkaa, maksuja ja eurooppalaista jätelakia, mukaan lukien jätesäädöstöä. Aikookohan Burns Ashton tulla pian jäsenvaltioihimme katsomaan jätteiden huoltoa? Lisäksi se, millä tavalla raaka-aineita käsitellään, ne kai nyt jokainen on tähän jo kiinnittänyt huomioon Sitä, sitä varten me emme tarvitse mitään idioottimaisia kollega Herbrandin ehdotuksia. Mitä tehdä tämän aivan järjettömän mietinnön kanssa? Edustaja Herbrandi käsittelee tätä elinkaarikriteeriä. No, tämä mietintö täyttää sen kriteerin aivan loistavasti. Minä aion nyt heittää sen suoraan tuonne kierrätyslaatikkoon. Eli huomioikaa se nyt tässä. Herr Kollege Hartung, erlauben Sie eine Frage? Kollega Hartung, haluat, oletteko valmis vastaamaan kollega Herbrandin kysymykseen? Hyvä puhemies, kiitoksia. Ymmärrän kyllä, että edustaja Hartong ei ymmärrä täysin sitä, mihin suuntaan haluaa mennä. Eli minä haluan tällaisen kiertävän ympär- suuntaan. Ehkä hän on hieman pyörryksissä siitä. Kysymys on ympäristötavoitteista, mutta silloin kun nähdään, että esimerkiksi kupari jota, jota ostamme 20 miljardin edestä vuosittain Euroopassa, 10 vuotta sitten se oli vain 6 miljardia, niin onko se ympäristökysymys, jotta tehokkaammin käytetään kuparia, vai onko kysymys taloudellisesta kysymyksestä, ja tuetko sitä silloin vai et? Kiitoksia hyvä kollega tästä kysymyksestä. Oliko tämä nyt kysymys vai huomio? jos olet tuolla elefantitornissa näin poissulkeutuneena, niin ilmeisesti käsitä mitä sanoin. Me tuemme sitä tietysti, että meidän täytyy huolella käyttää luonnonvaroja, mutta emme missään tapauksessa sillä tavalla, kuin sinun puolueesi sitä ehdottaa. Kiitoksia, herra Hartung. Sitten muut puhujat joista kollega Seber on ensimmäinen. Kiitoksia puhemies. Haluan ensiksi kiittää esittelijää ja myös varjoesittelijä Karl-Heinz Florencia, eh, jotka ovat saaneet aikaan erinomaisen mietinnön, mutta silti tekisin pienen ekskurssin, ekskursion historiaan, jotta voidaan nähdä, mikä on johtanut siihen, että Eurooppa on niin paljon taantunut viimeisinä muutamana vuosisatana. Tärkeimmät elementit tässä on tämä tehokkuuden nostaminen noin 1400 vuonna puoli hektaaria, hehtaaria tarvittiin yhden henkilön ruokkimiseen ja e, Kiinassa ja, nyt, ja Euroopassa noin kymmen kertainen määrä, mutta silti me pääsimme ohi näistä maista. Mitkä olivat tärkeimmät Nimittäin kilpailu eri valtioiden ja eri järjestelmien välillä oli yksi kilpailutekijä Euroopalle, miksi se ohitti muut maat. Täällä pienet rakenteet taistelivat kaikki toisiaan vastaan. Toiseksi se tieto, jonka me olemme kehittäneet täällä Euroopassa, nimittäin se, että mennään järkevästi kohti asioita rationaalisesti ja yritetään hallita luontoa ja tutkitaan luonnonlakeja ja sitten tehdään niistä sovellutuksia. Sitten omaisuusrakenteet, joita Euroopassa on luotu, poliittinen omaisuuden instituutio, joka toi mukanaan ja vaati myös omaa vastuuta, eli ihmiset tunsivat olevansa vastuullisia huolehtimaan omaisuudestaan kunnolla. Ja neljäs kannustimet tässä ennen kaikkea hinnat ovat olleet niitä kunnon kannustimia ja tässä oleva ehdotus nyt lähinnä kohdistuu tähän hinta aspektiin. Ja tässä yritetään ulkoiset kustannukset internalisoida, sisäistää, mutta se on tietysti hankalaa. Se on järkevää, mutta hankalaa, koska tässä on, tarvitaan yhteiskuntapoliittinen konsensus. Jos kerran markkinoiden muodostamia, muodostamiin hintoihin haluamme keinotekoisesti valottaa ja tämä on varmasti se suurin haaste. Ja sitten tietysti säännökset ja määräykset, totta kai säännöksiä ja määräyksiä tarvitaan, mutta Euroopan tason määräyksiä meidän pitää ennen kaikkea keskittyä täytäntöönpanoon eikä siihen, että tulee liikaa kaikenlaisia sääntöjä ja määräyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Seber. Sitten kollega Kirkolka. przyspieszył dzięki łatwości. Ihmiskunnan kehitys on kiihtynyt, kun saatiin helposti energiaa, mutta samaan aikaan energia, luonnonvarat ovat ehtymässä. Kulutus ja hyvinvointi on äh, kasvanut voimakkaasti. Jos äh, maailman väestö kasvaa ja äh, samaan aikaan kasvaa kulutus, siitä tulee ongelmia. Kyse ei ole pelkästään hyvin esillä olevista ongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta, tai että käytetään luonnonvaroja tehokkaasti tai että tehokkaammin niitä käytetään, niin sillä tavoin ihmiskunta voi edelleen kehittyä. Maailmassa on trendi sellainen, että maat, joiden talous perustuu raaka-aineisiin, niin sinne haluavat myöskin itse jalostaa niitä, jotta saavat enemmän arvonlisää. Kiina haluaa esimerkiksi jalostaa omassa tykönään lantanoideja ja venäläisillä on iskulause, että, että raaka-aineet modernisaation palveluksessa. Jos energia paljon käyttävä teollisuus siirtyy pois Euroopasta hiilivuorovuoksi, se on huono asia, miten sitä voidaan välttää. Tässä tarvitaan Kolme asiaa. Ensinnäkin täytyy säästää luonnonvaroja sekä käyttää innovatiivisia korvikkeita materiaaleille. Kierrätys tästäkin on puhuttu toiseksi. Käytetään omia luonnonvaroja ja hallinnoidaan niitä tehokkaasti paikallisyhteisöjen hyväksi, joiden täytyy käyttää, pystyä käyttämään omia luonnonvarojaan. Kolmanneksi luodaan finanssi- ja talousehdot ja olosuhteet ja tullipolitiikkaehdot, joilla unioni pystyy saamaan takaisin kilpailukykyisiä. Neljänneksi sitten lopulta Täytyy kiinnittää huomiota siihen, ja komission puolella kiinnittää siihen, miten on haittavaikutuksia sille, miten sellaiset valtiot toimivat, jotka soveltavat protektionistisia menetelmiä, vaikka ovat VTO-jäseniä, sekä myöskin mikä on sitten kansainvälisten yhtiöiden toiminta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kramer puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluan myös kiittää kollega Herbrandia hänen suuresta työstään ja paljon näitä asioita voin tukea monia mietinnössä olevia asioita ja minusta on hyvä, että me itse sanomme itsellemme, että meidän täytyy voittaa sisämarkkinoiden esteet, kun puhutaan nimenomaan resurssien vaihdon alasta. Monet seikat, jotka eivät täällä, joita on täällä sanottu, eivät ihan täysin pidä paikkaansa. Tästäkin minun täytyy puhua. Esimerkiksi kuparin hinta ei nouse mitenkään automaattisesti eivätkä Aksonovelilla ja muilla firmoilla raaka-aineiden hinnat nouse, koska raaka-aineiden hinnat nousisivat, vaan se johtuu siitä, että me painamme liikaa rahaa. Eli hirveän paljon sijoitetaan raaka-ainemarkkinoihin ja siksi hinnat nousevat, koska enää ei voida sijoittaa, on vaikeampi sijoittaa muille markkinoille ja muihin sijoituskohteisiin. Kyllä meidän täytyy tässä näitä syitäkin hieman tarkemmin analysoida. Raaka-aineiden niukkuuden kanssa tällä on aika vähän tekemistä tällä tämänhetkisellä tilanteella. Kaksi asiaa ovat minusta hankalia ja ihan vääriä signaaleja. Ensimmäinen on se, että vaaditaan, että ekodesign-direktiivin sovellusalaa pitää laajentaa. Minun mielestäni me löydämme nimenomaan kilpailusta parhaat keinot, emmekä määräilystä. Ja toinen seikka Euroopassa, joka ei enää kasva ja jossa on kriisikehityksiä, niin se, että meidän pitäisi täällä uusia veroja ö, säätää, niin sitäkään en pidä järkevänä. Kiitos. Kiitoksia kollega Kramer. Otatteko vastaan kollega Seberiltä kysymyksen? Miten? Kiitos puhemies. Kollega Kramer sanoi, että hinnat nousevat. Tiedämme, että Fed sillä on näitä helpotusohjelmuksia. Sekin on rahan painamista. Tiedämme, että Euroopan keskuspankki vain jos sehän on sitoutunut inflaatiotavoitteeseen. Onko Kramerilla tietoa siitä, että Euroopan keskuspankki painaisi liikaa euroja? Tämä on tietysti kysymys siitä, miten näitä asioita poliittisesti arvioidaan. Tämä nyt ei liity tähän keskusteluun mitenkään, mutta minun täytyy nyt vastata kysymykseen. Eli muistutan, että joulukuussa ja helmikuussa painettiin miljardi euroa anteeksi, biljoona euroa, jotta eh, nämä likviditeettiongelmat näissä velkaantuneissa maissa saataisiin eh, hoidettua. Ja tämä on mielestäni lumepolitiikkaa ja mielestäni se eh, todellakin pahentaa raaka-ainemarkkinoiden tilannetta, koska sinne nyt näitä

Kiitoksia, rouva Hassi. Sitten kollega Rosbach, olkaa hyvä. Kommissär. I den seneste tid har Europaparlamentet godkendt en række betænkninger. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tarkoituksena on ollut parantaa voimavarojen käyttöä, varsinkin vähentää kulutusta. Olemme ryhtyneet aloitteeseen, jonka avulla pyritään vahvistamaan eurooppalaista yhteistyötä, saamaan kestävämpi kehitys aikaiseksi. Mutta pitääkö Euroopan unionin päättää siitä, millä tavalla jäsenvaltiot siirtyvät parempaan resurssitehokkuuteen? Tässä on vaatimuksia siitä, millä tavalla jätepuolta hoidetaan ja Minun mielestäni esimerkiksi jätepolitiikka kuuluu ehdottomasti kansalliselle tasolle. Sitä ei saa sanella eurooppalaisesta mietinnöstä. Ja se täytyy mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin. Lisäksi puhutaan tukien astettaisesta poistamista, mikä on hyvä ajatus. Mutta tässä on muita vaatimuksia. Siitä syystä en voi äänestää tämän mietinnön puolesta. Se sisältää kuitenkin hyviä osioita, esimerkiksi se, että vaihdetaan hyviä käytäntöitä ja helpotetaan siirtymistä tehokkaaseen resurssitalouteen. Tai itse asiassa äänestä meitä vastaan, mutta aion äänestä tyhjää. Kaikki tämä tulisi tehdä olemassa olevan säätelyn pohjalta. Valitettavasti muovijätteiden siirto esimerkiksi kolmansiin maihin on todellisuutta ja Tässä tulisi säädellä eurooppalaisella tasolla, jotta voitaisiin välttää haittavaikutukset. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Imprasas, olkaa hyvä. arvoisat kollegat, jotta voisimme ratkaista kiireelliset ongelmat, kuten työllisen, työllis, työttömyyden ja budjettivajeen. Meidän täytyy löytää uusia keinoja resurssien tehokkaaseen käyttöön. Minä olen samaa mieltä siitä, että resursseja ja sekundäärisiä aineita täytyy käyttää tehokkaammin Euroopassa. Kannustimia on myös saatava aikaiseksi, jotta jätteitä syntyisi vähemmän. Kestävä kulutus on kestävän kulutuksen olisi oltava Euroopan kansakuntien ensimmäinen prioriteetti kestävämpi kulutus, parempi kierrätys ja jätteiden kerääminen on erittäin tärkeää, että planeettamme voi paremmin. Meidän täytyisi käyttää poliittista ja taloudellista valtaa, jotta voisimme saada myös muut valtiot kaidalle tielle. Meidän täytyy noudattaa omia rajoituksiamme, jotta tulevatkin sukupolvet voimat paremmin ja itse käyttää resursseja erittäin tehokkaasti. Kiitos. Kiitos kollega. Seuraavaksi kollega Wertman. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies hyvät kollegat. Nykyinen rakennekriisi näyttää, että Euroopassa tarvitaan uusia mahdollisuuksia kestävään talouskasvuun avoin talous kasvaa ja kestäviä työpaikkoja voidaan luoda taloudessa resurssien suuntaamisen autta. Täytyy huolehtia alueista, esimerkiksi kasvava maailmanväestö ja se, että tarvitaan enemmän elintarvikkeita sekä kestävää ekosysteemien hallinta. Eli tässä yhden niihin vaatimuksiin, että täytyy olla resurssitehokas ja kestävää elintarvikkeiden käyttö, raaka-aineiden käyttö. Ja että tähän tarvitaan avoimuutta ja valvontaa, mutta myöskin selvityksiä kansalaisille. Niitä tarvitaan ja täytyy vielä tämän asian mainita. Kansalaiset ovat valmiita antamaan oman aktiivisen panoksensa, niin myöskin kansalliset ja paikallisen tason poliitikot. Kiitoksia esittelijöille. Kiitoksia kollega Wertmann. Seuraavaksi kollega Franco, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kollega Tämä on erittäin laadukas mietintö, jota tuen mielelläni. Arvon kollegat, te tiedätte aivan hyvin, että taloutemme ja teollisuutemme Euroopassa riippuvat raaka-aineista, joiden hinnat ovat yhä epävakaampia ja joiden saatavuus on epävarmempaa kansainvälisen eh, kilpailun eh, kummallisissa tilanteissa esimerkiksi harvinaiset maanmetallit. Kiinalla on melkein kaikki hallussaan. Jotta me suojelemme omaa teollista kilpailukykyämme, mutta myös ympäristöämme, meidän täytyy saada vähennetyksi riippuvaisuuttamme näistä resursseistamme. Innovaatio ja kierrätys auttavat tässä. Euroopan täytyy ryhtyä kierrätystalouteen jossa kaikkien raaka-aineiden elinkaari on prioriteetti siitä lähtien, kun tuote eh, tehdään ja siihen saakka, kun jätteet kierrätetään ja käytetään uudestaan. Jätteiden energia arvo on otettava huomioon ja meidän on käännettävä resurssien kestävään käyttöön. Usein kestävän käytön potentiaalia vieläkin aliarvioidaan. Meidän luonnonvaramme ja metsävaramme ovat valtavat. Metsä on uudistuva energianlähde ja loistava rakennusmateriaali ja se on sitä paitsi luonnollinen kun ajatellaan nousevien talouksien dynami- dynaamisuutta, meidän on oltava mielikuvituksekkaampia ja ennakoivampia resurssien käytössä, jotta pääsemme uudestaan kasvun tielle. Euroopan unionin tulee kannustaa näitä ponnistuksia ja myös kannustaa yrityksiä, jotta ne luovat innovointia kestävämpiä ja innovoivampia tuotteita ja ovat myös vastuussa siitä, miten jätteitä käsitellään. Niinpä tuenkin kokeilua, joka koskee ympäristömerkintöjä tuotteissa. Me tarvitsemme tuotteisiin uskottavia merkintöjä. Sellaiset resurssit kuin esimerkiksi vesi ovat erittäin hauraita ja arvokkaita resursseja. Sitä meidän ei pidä unohtaa. Kiitoksia kollega Franco. Seuraavaksi kutas kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În ultimii 12 ani... Kiitoksia, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Viimeisen 12 vuoden ajan olemme saaneet nähdä valtavan lisäyksen raaka-aineen hinnoissa kansainvälisillä markkinoilla ja myös spekulaatiosuuntauksia. Tämä tapahtuu miljoonien kansalaisten kustannuksella, jotka ovat joutuneet kärsimään näistä hintojen noususta. Mutta myös siitä syystä, että voimavaroja on allokoitu väärin markkinoilla. Euroopan unionin täytyy tehdä voitavansa, jotta se voisi edistää globaalia järjestelmää luonnonvarojen kestävyyden takamiseksi. Meidän täytyisi sisällyttää reilun kaupan standardit VTOn esityslistalle. Meidän tulee myös jatkaa toimiamme, kun pyrimme pääsemään eroon tuli esteistä kansainvälisessä kaupassa. Näin voimme hyödyntää paremmin niitä resursseja, joita meillä on. Lopuksi haluan muistuttaa siitä, ja

Kiitokset kollega Manner. Sitten seuraavaksi kaksi minuuttia Bytikofa. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen, esittelijä, hyvät kollegat. Haluaisin selkeästi kiittää kollega Gerbrandia tästä mietinnöstä. Se viesti, mitä tästä keskustelusta ja mietinnöstä lähtee ulospäin, sen tulisi olla julkisuudelle ja, ja yrityksille, että on olemassa voimakas yhteistyö komission, herra Potocnikin ja tämän parlamentin välillä asioissa liittyen resurssitehokkuuteen. Minä uskon, että kaikki tietävät nämä ratkaisevat asiat. Me tiedämme, että Eurooppa on riippuvainen resurssien tuomisesta. Me tiedämme, että tämä olisi suuri apu yrityksille, mikäli me olisimme resurssitehokkaampia ja veisimme asiaa eteenpäin. Me tiedämme, että komissio on aina arvioinut, että me saisimme jopa kolme miljoonaa työpaikkaa, mikäli me ottaisimme vakavasti resurssitehokkuuden. Ratkaisevaa on, tuleeko tästä tietämyksestä toimia. Ja komission ja parlamentin, mutta myös erityisesti jäsenvaltioiden ja teollisuuden, yritysten ja muiden toimijoiden on tehtävä järkevästi yhteistyötä. Ja tässä se nimenomaan se moottori yskii, olkaamme rehellisiä. En nyt tiedä, oliko luetteloni äh, oliko siinä liikaa, onko siinä liikaa aukkoja, mutta olen löytänyt että neljä jäsenvaltiota vain, jossa ollaan kohtuullisen vakavia asian yhteydessä. Äh, Alankomaat, Itävalta, Saksa ja Iso-Britannia. Yksi ainoa jäsenvaltio, nimittäin Saksa, on ylipäätään käsitellyt asiaa kabinettitasolla. Ja jäsenvaltiot ovat ympäristöministerin neuvostossa äh, tavallaan osittain pysäyttäneet komission ehdotuksen aiheesta. Olkaamme kunnianhimoisia ja meidän tulisi todellakin selkeästi sanoa, uskokaa tähän tai ottakaa edes oppia tai menkää sitten edes pois tieltä. Kiitoksia kollega Pytikofer ja sitten kollega Jana Kudakis. Thank you. Currently... Kiitos. Tällä hetkellä keskimääräinen EU-kansalainen tuottaa kuusi tonnia jätettä ja sitä ei voi hyväksyä tarvitaan tärkeitä toimenpiteitä uudelleen käytön ja kierrättämisen lisäämiseksi. Olemme päässeet pitkälle kuitenkin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 40 prosenttia kotitalousjätettä eh, kierrätetään. Kymmenen vuotta sitten se oli 11 prosenttia. Esittelijä on tehnyt hyödyllisiä ehdotuksia, mutta mietintö sisältää muutamia epäkäytännöllisiä ehdotuksia, kuten yleinen kaatopaikkakielto. Esittelijä haluaa, että kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön maa, kaatopaikkaveron. Mielestäni täällä pitää oppia, että verotus ei ole ratkaisu kaikke, kaikkiin ongelmiin. Minä uskon, että resursseita pitäisi hallita ympäristön kannalta terveellä tavalla. Kuitenkin on asetettava realistisia tavoitteita asteittainen poistuminen kaatopaikkajätteestä ja näiden päätösten tulee tapahtua jäsenvaltiosolla. Kiitos. Kiitokset. Sitten seuraavaksi kollega Cimanski, yksi minuutti. Chciałbym zwrócić panie na zapis, który mówi... Kiitoksia. Haluaisin huomauttaa siitä, kun nyt puhutaan kasvihuonepäästöjen vähentämisestä 95 prosenttisesti dramaattisesti vuoden 1990 tason verrattuna. No se on tietysti hyvä tavoite. Meidän täytyy kuitenkin katsoa, kuinka paljon energiaa tarvitaan. Ja omassa maassani Puolassa on tehty hyvin paljon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja yksittäisten jäsenvaltioiden ponnistelut pitää myöskin ottaa huomioon. Kyse on Euroopan kasvusta ja siksi meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun kyse on tavoitteista ja supistuksista. Me emme voi olla naiveja koska ne maat, joissa on suurimmat päästöt, ovat Kiina, Yhdysvallat, ja he eivät noudata samanlaista ympäristöpolitiikkaa kuin me. Seuraavaksi kaksi minuuttia, kollega Gardini. Kiitoksia, puhemies. Nyt puhutaan siitä, että pitää suojella ympäristöä ja samalla edistää kasvua, ja sehän on tietenkin keskeinen kysymys, ja tästä kaikilla tasoilla ollaan samaa mieltä. Meidän pitää tehokkaammin käyttää käyttää resursseja ja se on ensisijaisen tärkeää. Meidän tehtävämme on taata kehitys, joka takaa resurssit myöskin tuleville sukupolville, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon myöskin tämän hetken tarpeet. Uskon, että meidän täytyy edistää tällaista kulttuuria. Tässä on joitain kohtia, jotka ovat hieman liian tiukkoja, mutta tässä on vähän liikaa korostettu tiettyjä kohtia ja monia asioita on jo sanottu. Ja minun huolestuttaa esimerkiksi se, että toimia siirretään työllisyydestä ympäristöön. Meidän pitää tehdä laaja vaikutusten arviointi myöskin makrotalouden tasolla, kun otetaan käyttöön tämän tyyppisiä sääntöjä, koska niiden ainoa vaikutus saattaa olla se, että pahennetaan jo nyt pahaa verotaakkaa eurooppalaisten veronkantajien niskoilla. No meidän tehtävämme ei ole sanoa kansalaisille, pitäisikö ne syödä enemmän tai vähemmän eläinproteiinia, vaan olisi mielenkiintoista nyt katsoa, että Euroopan parlamentti vastustaa elintarvikkeiden haaskausta. Noin 22 prosenttia elintarvikkeista menee haaskuun Euroopassa. Meillä pitää olla rakentavampi ja realistisempi lähestymistapa ja meidän tulee tukea ehdotuksia, joilla helpotetaan PK-yritysten toimintaa ja innovatiivista teknologiaa. Meidän pitää tukea tutkimusta ja innovaatiota, mutta meidän täytyy myöskin miettiä tuotantopuolta. Meillä on selke- täytyy olla selkeitä indikaattoreita, me tarvitsemme niitä, jotta tiedämme, kuinka tehokkaasti resursseja käytetään, mutta meidän ei pidä arvioida asioita ainoastaan taloudellisesti, vaan myöskin tieteellisesti. Ja Italiassa sanotaan, että kiireinen naaraskissa tekee sokeita kissanpentuja. Kollega Gardini, otatteko te vastaan kysymyksen äh, kollega Bytikoferilta? Olkaa hyvä. President Fra- Puhemies, äh, hyvä kollega, niin että ymmärrän oikein. Kun komissio ehdottaa, että vähennetään työn verotusta ja että sen sijaan korvataan se resurssien verotuksella. Miten se sitten vähentää kansalaisten kuormitosta? Ja toinen, jos on tosiasia, että työn tuottavuus on noussut huomattavasti nopeammin kuin resurssituottavuus, miksi me estämme yrityksiämme viemästä eteenpäin resurssitehokkuutta? Frau Kollegin Gardini. intanto io penso che No minä katson, että kun puhutaan veroista, vielä ei ole nähty, että vero poistaisi jonkun toisen veron. No minä kannatan toissijaisuusperiaatetta ja verotus tällä hetkellä kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan. Ja toistan vielä, että kyse on siitä, että edistämme kulttuuria, emmekä nyt sitten siirrä verotusta yhdestä paikasta toiseen. No, tästä voisi keskustella pidempäänkin, mutta tänään on nähty, että kun halutaan liikaa vauhdittaa tiettyjä toimia, vaikka ne olisivatkin myönteisiä, ja jos siinä on näin tiukat etapit, niin niistä on aiheutunut hyvin paljon ongelmia. Kiitokset. Kaksi minuuttia kollega Grote. Kiitos puhemies, komission jäsen, esittelijä, vaarioesittelijät, henki on halukas, mutta liha on heikko, voisi sanoa, kun puhutaan resurssikehokkaasta toiminnasta. Jokainen haluaa mennä oikeaan suuntaan, mutta miten? Vapaaehtoiset toimenpiteet, niitä on käytetty autoteollisuudessa ja muilla aloilla, mutta ne ovat aina epäonnistuneet. Resurssitehokkuudessa ja resurssien käytöllä ympäristöpolitiikka, talouspolitiikka, ulkopolitiikka, maatalouspolitiikka, se koskee kaikkia aloja. Ja voin sanoa, että kun katselen nyt tyhjiä penkkejä neuvoston paikalla, hämmästyttää se, että neuvosto on tänään paikalla, mutta ei tule tänne sen vuoksi, että tämä äh, keskustelu käydään nyt erittäin, erittäin hyvästä kollega Gerbrandin mietinnöstä. Tästä aiheesta olemme puhuneet hyvin kauan ja tämä aihe tulee ratkaisemaan sen, tulemmeko tulevaisuudessa elämään hyvinvointiyhteiskunnassa Euroopassa ja miltä meidän elämämme näyttää. Ja tässä on kysymys välineistä. Äh, se, että ulkoiset kustannukset sisäistetään, se, että tämä otetaan käyttöön, tämä periaate, jossa se, joka likaa vettä tai ilmaa, sen on se maksettava. Tänään päivänä ne maksetaan esimerkiksi terveys, sairausvakuutusten kautta tai muuta kautta, eli meidän veroillamme, hyvä edustaja Kadini. Ja tämä on sisäistettävä. Ja meidän täytyy olla rohkeita, koska vain sillä tavalla me voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Maailman väestö kasvaa, mutta ei Euroopassa. Me tulemme, meidän väestömme laskee. Tämäkin on suuri haaste ja senkin takia tämä mietintö, Gerbrandin mietintö, on hyvä lähtökohta miettiä uudenlaista politiikkaa. Myös komission. Meidän täytyy ajatella elinsykleissä, elinkaareissa, ei vain säädellä jotain tietää asiaa, vaan meidän täytyy katsoa, millä tavalla autoja esimerkiksi valmistetaan, onko se resurssi tehokasta, onko se puhdasta. Meidän täytyy ajatella koko tätä sykliä se on ainoa keino, koska muuten me joudumme maksamaan tästä kalliisti. Kiitos kollega Grote ja sitten yksi minuutti Kollega Zanoni. Niin. Kollega Gerbrandi per l'ottima... Onnittelille Gerbrandille hyvästä mietinnöstä. Kun haluamme käyttää tehokkaammin resursseja, sehän on aivan välttämätöntä meille. 2050 maailmassa on 9 miljardia henkeä ja jokainen tietysti haluaa hyvää elämäntasoa. Kuten komissio sanoi, niin tällä hetkellä, miten resursseja käytetään, vuonna 2050 tarvitaan kaksi planeettaa, jotta voisimme tuottaa elintarvikkeita kaikille. Euroopassa meidän täytyy tehokkaammin käyttää resursseja ja näin ollen se on myöskin taloudellinen tarve. Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki esteet jätteiden uudelleenkäytöltä ja kierrätykseltä ja siellä pitää kehittää taloudellisia kannustimia, joka kannustaa kierrätykseen. Meidän täytyy vähitellen luopua jätteistä, joita ei voi kierittää, ja meillä pitää olla myöskin resurssien suhteen indikaattoreita, katsoa miten ne vaikuttavat ympäristöön, meriin, ja näitä indikaattoreita pitää sitten käyttää, jotta voimme edistää lainsäädäntöaloitteita, joilla voidaan kestävästi kehittää resurssien hyödyntämistä. Kiitos kollega Zanoni. Sitten seuraavaksi kollega Zemanski, yksi minuutti wyważona polityka surowcowa powinna być oparta o przynajmniej trzy filary. po pierwsze tässä on ainakin kolme eri pilaria. Ensinnäkin meidän pitää olla resurssitehokkaita, sitten kierrättää ja kolmanneksi käyttää vastuullisesti resursseja. Tässä ehdotuksessa tasapainoa ei ole, vaan tässä perustetaan koko oikeutus tälle tehokkuudelle. Tehokas resurssipolitiikassa halutaan käyttää verokeinoja ja että meillä ei olisi pelkästään erityisiä veroja, jotka käsittelevät resursseja, vaan tarvitaan muutoksia arvonlisäverojärjestelmään erityisesti. Tämä instrumentti tietysti haittaa mm, teollisuutemme kilpailukykyä ja komission kirjoituksissa resurssien käytöstä emme voi hyväksyä sitä. Nimittäin se lähtee sellaisesta ideologiasta, joka tuo mukanaan vain haittoja. Esimerkiksi komission ehdotukset eivät saa meidän tukeamme. Kiitokset sitten kaksi minuuttia kollega Hibner. Panie przewodniczący, dziękuję sprawozdawcy za wykonaną. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kuitenkin ottaisin esiin nyt muutaman kohdan. Olen laatinut tarkistuksia ja mielestäni meidän täytyy tehokkaammin hyödyntää resurssejamme. Kaikki mitä teemme täytyy tehdä sen mielessä pitäen, että että talouskehitys jatkuu. Ja tietysti vihreä talous on myöskin tärkeää, mutta nyt kriisin aikana me emme enää voi luoda mitään ylimääräisiä hallintokustannuksia. Jos me esimerkiksi kierrämme roskien kuljettamisen kaatopaikoille, niin sitten meidän täytyy ensin miettiä, voitaisiinko raaka-aineita käyttää eri tavalla – kriisiaika nyt ei ole paras hetki ottaa käyttöön uusia veroja, ja siksi katsoisin, että vasta myöhemmin pitäisi ottaa tällaisia veroja käyttöön. Mitä tulee proteiiniin, niin mielestäni se olisi hyvin vaikea uudelleen ohjata kaikkea maataloustuotantoa tähän suuntaan. Myöskin tekniset mahdollisuudet on otettava huomioon, ja tästä syystä jätteiden määrää ei voida supistaa niin voimakkaasti kuin esittelijä ehdottaa. Sitten vielä yksi kohta. Ei, tiedon antaminen loppukäyttäjälle on tietysti tarpeellista, mutta niiden pitää olla hyviä ja helposti ymmärrettäviä tietoja. Mietinnössä on hyviä huomioita ja hyviä painopistealueita, mutta kuitenkin siinä ei ole viitattu tämänhetkiseen kriisiin, joka Euroopassa on. Ja siitä ei missään tapauksessa saa unohtaa. Meidän täytyy vielä miettiä, miten tulevat sukupolvet voivat luoda itselleen työpaikkoja. Kiitos. Kiitokset. Nyt puolitoista minuuttia kollega Ulskog. Tack, herr talman. Kiitos puhemies. Resurssitehokkuudessa kyse on siitä, että haluamme tehdä enemmän vähemmällä. Tämä avaa uutta kasvua ja uusia työpaikkoja sopeutamme ne ympäristöön ja näin siitä voi tulla tärkeä kilpailutekijä. Mietinnössä käsitellään ensisijaisesti panostusta innovaatioon ja tutkimukseen ja tässä myös todetaan, että esimerkiksi ympäristölle haitallista toimintaa pitää verottaa. Mielestäni se on hyödyllistä. Se on hyvä perus suunnan muutokselle, uusille työpaikoille ja investoinneille. Euroopan parlamentin raaka-ainestrategiassa resurssitehokkuuden pitää liittyä myös huoltovarmuuteen. Kun puhumme esimerkiksi harvinaista maametallista ja muista raaka-aineista ja kehitämme ajatuksia muun muassa kuten urbaani, kaupos, äh, kaupun, urbaani kaivostoiminta, me vaikutamme siihen, että jo olemassa oleva teollisuus saa käyttöönsä olemassa olevia raaka-aineita. Meidän täytyy käyttää resursseja paremmin, käyttää niitä viisaasti. Siksi tämä mietintö on hyvin tärkeä panostus jatko keskustelulle ja toiminnalle. Sen sijaan on varmaankin niin, että verojen siirtyminen työstä ympäristöön vaatii vielä syvennettyä keskustelua. Kiitän. Vielen Dank, Frau Kollegin Ulfskog. Kiitos kollega Ulskub. Nyt yksi minuutti kollega Görling. Thank you, Herr President. Kiitoksia, puhemies. Viime viikkona ryhmässäni pidettiin hyvänä komission työsuunnitelmaa ja neuvoston resurssitehokkuussuunnitelmaa. Me tuimme sitä, että laaditaan tämä oma mietintö huolimatta varauksista, joita meillä on tiettyjen oma mietintöjen osalta, joita ympäristövaliokunnassa tehdään. Eli kunnioitan esittelijän ponnisteluita, mutta jälleen kerran mm, mietinnössä on vain luettelo erilaisia vaatimuksia eikä mitään selkeitä konkreettisia strategioita. Mietinnössä luetellaan kaikki, jota kukaan on koskaan tullut ajatelleeksi, ja tietysti on monia aihealueita, joista en ole samaa mieltä, esimerkiksi ympäristöverotus, se, että

kun täällä on niin paljon kollegoita kuitenkin, niin teiltä jäi vielä aikaakin. Mutta jos te todellakin haluatte, että kaikki eurooppalaiset ymmärtävät teidän puheenne, älkää lukeko niitä niin nopeasti. Sen lisäksi haluaisin muistuttaa, että mikäli te haluatte välttämättä lukea suoraan nämä tekstit, niin toimittakaa ne tulkeille etukäteen, silloin se helpottaa tulkkausta. Kollega Lainen, puolitoista minuuttia. Herra äh, puhemies, se on ihan älytöntä, että täällä parlamentissa luetaan tekstejä minuutin tai kaksi, eikä voida puhua vapaasti ajatuksia. Se on mielestäni uskomatonta. No niin, no, mutta nyt itse aiheeseen. Komission jäsen Potocnik, että puhuitte vuodesta 2050 ihan oikeutetusta eh, suurena muutoksena yrityksille ja kulutukselle ja muu, koko yhteiskunnalle. Ja tähän suureen muutokseen te tarvitsette kaikkia toimijoita samalla tasolla. Minusta on hyvä, että Brysselissä perustettaisiin tällainen resurssitehokkuuden platformi, ja samanlainen pitäisi tehdä myös jäsenvaltioissa, alueilla, ja kysyisinkin, onko tähän mitään suunnitelmaa. Herra Butikov ihan oikeutetusti kysyi, onko suunnitelmia. Me ilmaston ilmastonmuutoksen yhteydessä meillä oli näitä erilaisia suunnitelmia, ja me tarvitsemme myös resurssitehokkuussuunnitelmia. Oletteko te aikeissa vaatia jäsenvaltiolta näiltä? Sitten on myös äh, toisia resursseja. Mainitsen tässä valtionvarainministerit. Äh, on puhuttu siitä, että vähennettäisiin näitä äh, tukia ympäristölle. Millä tavalla me voittaisimme valtiovarainministerit ja talousministerit puolellemme? Me tarvitsemme uusia bisnesmalleja, jotka palkitsevat kestävästä kehityksestä ja tämä, tämä on asia, josta pitäisi puhua uusiksi talousministereiden kanssa. Danke, kollegi Kiitokset, kollega Lainen. Ah, anteeksi. Sininen kortti, kollega Merkiisiltä. Edustaja Lainen, vastaatteko te? Kiitos, puhemies. Kollega Lainen, te puhutte uusista bisnesmalleista. Minä puhuin myös siitä, että ei teknologia aina ole se ratkaiseva, vaan myös uudet bisnesmallit. Voisitteko te ajatella, että olisi tällainen leasing-malli, jossa ei enää tuotteita ostettaisi, vaan vuokrattaisiin ja sillä tavalla saisimme järjestettyä tällaisen palveluyhteiskunnan, jossa tuotteen omistus jää tuottajalle ja se menee myös takaisin tuottajalle. Voisiko se olla yksi tällainen keino vahvistaa yhteiskuntaa? Ja, Frau Kollegin. Niin kollega, kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin itse asiassa tämä tavanomainen bisnesmalli pohjautuu sille, että resursseja käytetään ja myöskin haaskataan. Tuottaja tuottaa jotain, ei välitä jätteistä, sitten tuota, tuotto menee kuluttajalle ja sitten se päätyy ehkä roskikseen. No se ei enää käy. Meillä pitää olla uusi bisnesmalli, jossa tuottaja on vastuussa tuotannosta, sanotaan kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön asti ja sitten on uusia tuotteita, tuotantomalleja ja vastuuta näiden raaka-aineiden uudelleenkäytöstä. Eli näitä asioita pitää vielä työstää. Kiitoksia, että toisen kerran kollega Lainen. Nyt sitten kollega Klaas kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. No tietysti voimme miettiä monenlaisia asioita, mutta maailman väestö kasvaa, energia, energiaa, vettä, elintarvikkeita tarvitaan enemmän. Se, miten me käytämme vähäisiä resursseja, niin meidän täytyy katsoa koko elinkaarta jo raaka-aineiden hankinnasta äh, jalostukseen ja käyttöön ja jopa uudelleen käyttöön tai sitten jätehuoltoon. Meidän täytyy toimia kestävästi ja resurssitehokkuus on hyvin tärkeä osa taloudellista kasvustrategiaamme ja sitä, että voimme luoda uusia työpaikkoja tulevina vuosina. Yksittäiset poliittiset tavoitteet, ne täytyy yhdistää toisensa johdonmukaisesti, eli resurssien säästäminen ja kestävä käyttö liittyy siihen, että pitää jättää maan talousalueita esimerkiksi kesannolle, se ei sovi. Ja jo nyt puhutaan maan alan haaskauksesta. Meillähän on ilmastollisesti haitta-alueita, joilla tuotanto on hankalaa, ja kestävä maatalousuus Euroopassa on erittäin tärkeä osa, kun mietimme haasteita, joita meillä on nyt 2000-luvulla. Meidän täytyy varmistaa elintarviketuotanto, meidän täytyy varmistaa raaka tuotanto ja kuitenkin muistaa myöskin kulttuuri, maisema ja luonnon monimuotoisuus. Strategiaan täytyy ottaa huomioon nämä strategiset kysymykset ja ennen kaikkea meidän täytyy katsoa, millä tavalla tämänhetkisiä lakeja ja asetuksia voidaan tehostaa ja panna täytäntöön paremmin. No sitten meidän täytyy katsoa, miten uusia tilastotietoja tulee ja millaisia uusia indikaattoreita laaditaan. Ne maksavat, ne luovat lisää byrokratiaa, ne maksavat rahaa ja energiaa, se ei ole tehokasta. Ja meidän ei nyt pidä luuletella mitään. Meidän täytyy miedä, mikä, mitä on tehokas syöminen. Hyvä pihvi vaatii energiaa, mutta se myöskin parantaa elämänlaatua. Kiitokset kollega. Sitten kollega Kadenbach. Arvon puhemies, komission jäsen, ECR on hyvin konservatiivinen, enkä ymmärrä, että he eivät ole valmiita ylläpitämään sitä, mikä on kaikkein tärkeintä meille. Puhdas vesi, terve maaperä ja puhdas ilma. En ymmärrä, että he eivät voi olla mukana tässä koska minusta meidän päätehtävämme on täällä kantaa vastuuta. Vastuuta sukupolville, joka täällä nyt elää, mutta sukupolville, jotka jatkossa täällä elävät. Ja näin voimme vain tehdä, mikäli me käytämme tätä energiaa ja raaka-aineita järkevällä tavalla. Minä uskon, että tämä tiekartta osoittaa paljon mahdollisuuksia joiden avulla voimme ei ainoastaan parantaa yritysten tilaa, vaan myös parantaa tulevaisuuden eh, elintasoa. Enkä ymmärrä nyt tätä panikinomaista pelkoa veroja kohtaan. Minulle verot on yksi osa elintasoa. Ja ainakin eh, saksan kielessä se merkitsee sitä, että verojen avulla eh, voin tavallaan tehdä, toteuttaa poliittisen tehtäväni, eli parantaa elinympäristöä. Verot on väline, jolla voin käyttää varoja siellä, missä niitä tarvitaan. Mehän kuulimme jo tänään tästä säästuttajaperiaatteesta. Eli verojen täytyy olla myös oikeudenmukaisia, se on myös tärkeää. Ja meidän täytyy kiittää Gerbrandia tästä mietinnöstä, joka on suuntautunut tulevaisuuteen ja toivon mukaan, että tämä hyväksytään mahdollisimman laajalla enemmistöllä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jordan. Spoštovani, u tem času je u Europi približno 28... Kiitos puhemies. Tällä kertaa meillä on noin 24,8 prosenttia työttömiä ja kysymys onkin, onko tämä nyt aihe, mistä on keskusteltava. Minusta tämä liittyy terveeseen talouteen kovasti. Nimittäin talous tarvitsee eh, resursseja, raaka-aineita sellaisilla ehdoilla, jotka mahdollistavat kilpailun. Koska me emme ole niin raaka aineomavaraisia meidän täytyy käyttää niitä tehokkaammin, mutta miten tästä eteenpäin? Ei ole keinoja saada meitä syömään vähemmän, ajamaan vähemmän ja nostamaan vielä veroja. Tästä ei löydy ratkaisua. Raaka-aineiden tehokas käyttö ja resurssitehokkuus on ainoa ratkaisu ja se on uusi mahdollisuus meille avata uusia teollisuuden aloja, laitoksia, saada tehokkaampaa teollisuutta ja taloutta. Ja Euroopan parlamentissa tästä on asiasta jo keskusteltu ja lausuntokin hyväksytty asiassa. Nyt vaikuttaa siltä, että puhumme ainoastaan eh, kurinpitotoimenpiteistä ja säästötoimenpiteistä, mutta itse asiassa me olemme vain mediapimennossa. Meidän pitäisi löytää nyt mahdollisuuksia elävöittää keskustelua. Emme tarvitse uusia sopimuksia. Meidän täytyy saada aikaan toimenpiteitä, joilla täytämme ne lupaukset, joita on tehty kaikkien niiden prioriteettien ja suuntaviivojen mukaisesti, jotka olemme hyväksyneet. Ja meidän on luotava monivuotinen Euroopan budjetti. Ei riitä, että puhumme ihmisille siitä, että pieni budjetti on hyvä budjetti. Parempi kehityspolitiikka ja hyviä toimenpiteitä sisältyy jo tähänkin mietintöön, kuten lainsäädäntö, jota pitäisi täytäntöönpanna paremmalla tavalla. Meillä pitäisi olla indikaattoreita, jotka auttavat meitä todella tätä tehokkuutta mittaamaan. Meillä pitäisi olla tilaa myös innovaatioille ja komissaari, jatkatkaa hyvällä tiellänne. Tesku. Kiitokset sitten edustaja Tanasescu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Kiitoksia, puhemies. Arvon kollegat, vastaus haasteisiin, joita yhteiskunnassamme nyt on, kun ajatellaan resurssien tehokasta käyttöä, niin se ei ole mikään yksinkertainen vastaus. Ja siksi haluaisin nyt kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä. Tärkeää on nyt tietää, mitä meidän pitää tehdä, mihin haluamme päästä. Ja meidän täytyy sitten vain toteuttaa omat tavoitteemme. No paljon pitää vielä tehdä kansallisella ja paikallisella tasolla. Jos nyt katsomme näitä arviointeja, niin täällä on suuria eroja. On jäsenvaltioita, joissa ei ole enää mitään kaatopaikkoja esimerkiksi Alankomaissa ja Saksassa, mutta on myöskin valtioita, joissa on hyvin suuria kaatopaikkoja, esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa. Ja sitten on maita, joilla on jo, jotka ovat oikealla tiellä, esimerkiksi Ruotsi. No sitten uusien hallitusten uudet painopistealueet sisältävät myöskin jätehuollon ja kierrätyksen. Ja kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla on tärkeä rooli, kun ajatellaan eurooppalaisen agendan hyväksymistä, mutta nämä viranomaiset ovat myöskin suoraan mukana näiden tavoitteiden täytäntöönpanossa. Meidän täytyy saada kansalaiset puolueemme. Hyvä, yhä useammat ovat aktiivisia ja yhä useammat uskovat kestävään kulutukseen ja tälle tielle meidän pitää lähteä. Kiitos sitten edustaja Peterle. Podlago za dobro poručilo Puhemies, tässä on hyvä pohja edistysaskeleille. Kiitän komissaaria ja esittelijää tästä hyvästä mietinnöstä. Ilman lisätehokkuutta resurssien käyttöön emme voi saada aikaan kestävää kasvua. Erityisesti tervehden sitä laajaperäistä ja mukaansa ottavaa lähestymistapaa, jossa on kaikki osapuolet, kansalaisyhteiskunta sekä muut eturyhmät hyvin mukana. Uusi indikaattorijärjestelmä tehokkuuden mittaamiselle resurssien käytössä. Tämä olisi ainoa keino mitata edistystä. Tuen myös aietta ottaa mukaan resurssitehokas Eurooppa eurooppalaisen ohjausjaksoon. Mielestäni on hyvä, kun vedotaan siihen, että poistettaisiin kaikki ympäristölle haitalliset tuet. Resurssien tehokas käyttö ei ole pelkästään vastuullisempi lähestymistapa Eurooppaan, vaan se luo myös uutta teknologiaa, työpaikkoja ja kehitysimpulseja. Tuen myös sitä, miten Euroopan kierrätysmarkkinoita voitaisiin kehittää. Kun puhumme eläinvalkuaisesta, kyse ei ole pelkästään siitä, että vähennämme eh, maataloutta, vaan myös parannamme terveyttä. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega. Seuraavaksi Perejo Rodriguez. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Meillä on nyt tässä Herbaren mietintö ja täytyy onnitella häntä. Kun ajatelemme Tiekartta, joka meillä on, niin tässä on hyviä esimerkkejä, jotka osoittavat, mille tielle meidän täytyy lähteä ja joille haluamme lähteä täällä Euroopan parlamentissa ja myöskin komissiossa ollaan samalla linjoilla. Mutta meillä on kuitenkin tiellämme esteitä, erilaisia kriisejä, joskus säästöpaketteja, joskus myöskin toissijaisuusperiaate, jota käytetään esteenä, ja joskus puhutaan mahdottomista veroista. Meidän täytyy puhua nyt asioista selvästi. Tässä sanotaan, että nyt riittää. Meidän täytyy oppia virheistämme, ei enää mitään esteitä, eikä ole parempaa tapaa päästä tavoitteisiin kuin toimimalla tehokkaammin ja käyttämällä paremmin resursseja, eikä haaskata niitä sillä tavalla kuin tähän asti on tehty. Siksi pyydämme puheenjohtajavaltiolta ja komissiolta, että mehän tarvitsemme EUta, jossa on kestävää kehitystä, ja meidän pitää toteuttaa näitä toimia, joista tässä on puhuttu. Meillä pitää olla kunnollisia toimia, jotta voi mahdollistaa sen, että Eli kaikkein heikommassa asemassa eivät aina joudu maksamaan näistä kriiseistä. Meidän täytyy myöskin lisätä kierrätystä ja meidän täytyy antaa työstä kunnan palkka ja ne, meidän täytyy vähentää niitä toimia, jotka eivät ole kestäviä. Me olemme kompromisseja ja jäsenvaltiot, jotka leikkaavat tutkimuksesta ja terveydenhuollosta, kuten minun omassa maassani Espanjassa, niin sillä tavalla vain estetään 2020 tavoitteisiin pääsyä. Meidän täytyy vaatia enemmän. Kiitos. Ja sitten edustaja Keli. Yksi kaikkein tärkeimpiä asioita Euroopalle tulevaisuudessa on olla taloudellisesti kilpailukykyinen ja sitä kautta parantaa kansalaistemme elämänlaatua. Ja me olemme tällä hetkellä liian riippuvaisia resurssien tuonnista. Meidän täytyy katsoa, mitä itsellämme on ja kehittää sitä. Meidän täytyy ensin eliminoida suuri, se valtava jätemäärä, mitä tulee kotitalouksista. Ja minä uskon, että me voimme työskennellä tämän parissa. Minä tiedän sen omasta kotimaastani kun siirtyy alasteelta yläasteelle. Heillä on kaiken näköistä opetusta ja oppilaat ovat ryhtyneet arvostamaan ympäristöä ja ovat valmittamiseen. Ja uskon, että nyt on aika, että me tästä tältä osin teemme itsemme tehokkaammaksi. Maatalous on valtava alue ja meidän on erityisesti luotava, resurssi, vahva yhteinen maatalouspolitiikka ja huolehtia myös elintarvikkeista mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Ja kun ihmisillä on tiettyjä varauksia esimerkiksi hiilen suhteen, koska se on saastuttavaa, niin meidän täytyy kuitenkin nähdä esimerkiksi liuskekaasu ja kehittää bioenergiaa, aaltoenergiaa, tuulienergiaa, aurinkoenergiaa. Ja sitten siitä tulenkin siihen tärkeään asiaan, eli tutkimukseen. Ja meidän täytyy tutkia nimenomaan näitä alueita ja pyrkiä saamaan mukaan meidän luonnon resurssimme. Ja lopuksi haluaisin vielä mainita sinisen talouden. Muutama viikko sitten meillä oli mielenosoitus Brysselissä, jossa tuotiin esiin, miten valtava potentiaali merillä on, kun luodaan energiaa esimerkiksi aalto, tuuli, mutta myös elintarvikkeita ja muuta. Kiitos. Thank you, Mr. Arsenis. Kiitokset sitten edustaja Arsenis. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Komissaari, niin monet ovat puhuneet tämän iltapäivän keskustelussa ja se osoittaa, kuinka paljon tuemme teidän aloitettanne ja toivon, että pääsemme tästä eteenpäin, koska se on järkevä tapa eteenpäin. 16, 000, 16 tonnia jo, kuluttaa jokainen Euroopan kansalainen ja kuusi tonnia siitä menee jätteeseen. Se on valtava määrä. Monet kollegoista reagoivat nyt näihin lukuihin ja tähän ajatukseen. En tiedä miksi, koska tässä on todella kriisi käsissä. Emmekä aio ratkaista tätä kriisiä pienentämällä palkkoja ja eläkkeitä, vaan pienentämällä jätettä, kulutusta. Siinä mielessä haluan, että olisitte rohkeampia ja sitoutuisitte näihin tavoitteisiin todella. Kiitokset sitten kollega Pietikäinen. Mr. Chairperson, if our financial... Kiitos puhemies. Jos rahoitusjärjestelmämme on romahtamassa, me pystymme selviytymään siitä, mutta jos resurssijärjestelmämme romahtaa, niin siitä ei olekaan tietä ulos. Se on sitten peli loppu ja sillä hyvä. Ja meidän on pärjättävä resurssiniukkuuden aikana. Komission ehdotus resurssitehokkaaksi Euroopaksi on hyvä alkupiste, mutta on päästävä tästä eteenpäin. Tarvitsemme laajat määritelmät resursseille niin, että kaikki ekosysteemit ovat siinä mukana. Meidän on teho, resurssitehokkuus myös määriteltävä kasvustrategioissamme paremmin. Tarvitsemme indikaattoreita budjetteihimme sekä kansallisella että EU-budjettitasolla. Ja myös kasvustrategiassa Tämä strategia pitää ottaa mukaan eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon ja haluamme pois eh, ympäristöä haittaavista tuista. Myös uusi ekodesign-direktiivi, jossa on määräyksiä resurssien eh, käytteistä, käytöstä eri jalanjäljistä, resurssitehokkuusindeksi ja kaikki tuotteet pitää lukea mukaan tähän. Kannustaisin komissiota tässä rohkeaan toimintaan ja että tämä tulisi kasvukeskusteluun mukaan. Kiitos. Ja kollegi Tabaidi. Kiitoksia sitten kollega Tabaci. Dank. Tisztelt Potocnik biztos úr, kedves kollégák! A biz... Komission jäsen, hyvät kollegat. Komissio on todellakin eh, laatinut hyvän lähtökohdan, koska mehän haluamme todellakin resurssitehokasta taloutta, me haluamme hyvän äh, jätehuollon ja, ja jätehallinnan. Ja 2012han on muun muassa äh, se vuosi, jolloin on teemavuotena käynnistää tällaisia asioita. Jos me vertaamme itseämme muihin maihin, niin voimme todeta esimerkiksi Israelin kanssa, että on maita, jotka tekevät äh, vielä suurempia harppauksia. Ja vesiongelma, joka siellä on, se on ongelma, joka myös äh, meillä voisi olla. Toinen aihe on, on jälleenkäyttö. Esimerkiksi jätteiden äh, jälleenkäyttö, se on hyvin tärkeää Ikävä kyllä meillä Unkarissa on vielä paljon tehtävää tällä alalla ja tähän mennessä me olemme hyvin vähän saaneet aikaiseksi. Me tarvitsemme uutta järjestelmää ja on hienoa, että komissio on tekemässä tästä velvoittavan järjestelmän. Ja sitten Kukovic. Spoštovani gospod komisar Potoč. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat ja arvoisa esittelijä. Hyvin paljon työtä on tehty. Me emme nyt ymmärrä tätä, tätä hetkeä, ei Euroopassa ymmärrä se, joka kärsii kompri, kroonisesta sairaudesta, joutuu muuttamaan täysin elämäntapojaan. Ja jos hän tekee näin, niin sitten hän voi elää pitkän elämän, mutta muut sitten kärsivät sairaudesta ja näin he elävät myöskin vähemmän. Nyt meidän täytyy näissä olosuhteissa luoda lisää kasvua ja samalla käyttää vähemmän resursseja. Kestävä kasvu realistisesti on vielä mahdollisempaa kriisin aikana kuin hyvin aikoina, koska on historiallinen fakta, että luovuutta ei synny ylenpalttisuudessa. On tärkeää, että me teemme ponnisteluita, joita voidaan mitata. Ja tämä on nyt hyvä mahdollisuus politiikalle ja koko yhteiskunnalle lähteä tähän mukaan. Ovi on nyt avattu innovaatiolle ja tutkimukselle, ja Eurooppa on erittäin hyvä paikka tutkimukselle. Ja meillä on verkostoja, joita on jo luotu. Meillä on kehittyneet markkinat. Ja jos me kaikki toimimme taloudellisella ja säästelijällä tavalla, niin sitten emme ole niin riippuvaisia muista ja tällä tavalla voimme luoda myöskin uusia työpaikkoja. Ja sitten edustaja Soni. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puhemies. Meidän taloutemme on kriisissä. Ja se kutistuu. Senhän vuoksi EUlla on edessään haaste, kun on kysymys sitä, että meidän täytyy käyttää resurssejamme tehokkaalla tavalla, älykkäällä tavalla ja samanaikaisesti meidän tulee suojella ympäristöä. Kuitenkin meidän täytyy myös säästää rahaa ja laskea kustannuksia teollisuudelle. Meidän on tehtävä enemmän vähemmällä. Me emme voi jatkaa äh, enää nykyisellä taloudellisella mallilla ainakaan resurssien kannalta. Resurssitehokkuudesta äh, tulee avain asioiden selvittämiseen ja mitä tulee kasvuun ja äh, turvallisuuteen, työllisyyteen, meidän on luotava laajat taloudelliset mahdollisuudet saada käyntiin äh, tuotanto matalammin kustannuksen sitä kautta voimme parantaa myös kilpailukykyä. Olen iloinen, että tässä mietinnössä keskitytään siihen, että luodaan kannustumia työllisyydelle, tutkimukselle äh, ja pyritään luomaan uusia suhteita. Ja, mutta se ei riitä tämä mietintö. Nat Wenger-brandia, kun hän sanoo, että tavoite on myös se, että voimme leikata byrokratiaa. Meidän tulee siis luoda työpaikkoja, se on se kaikkein tärkein asia. Meillä on jo koko joukko sääntöjä, mutta niitä on vain käytettävä paremmalla tavalla. Jos me luomme liian korkeat normit, niin tulee olemaan vaikeaa tietyille jäsenvaltioille pysyttäytyä näissä normeissa ja sehän vahingoittaa vain itse tavoitteita. Meidän tulevaisuutemme riippuu siitä, millä tavalla me käytämme resursseja nyt. Siksi me tarvitsemme tasapainoisen ja loppuun asti ajatellun strategian. Kiitokset ja nyt sitten Catch the Eye-menettely. Ensin kollega Basescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru a depăși actuala criză economică. Kiitoksia, puhemies. Jotta selviämme tästä kriisistä, meidän täytyy miettiä uusia mahdollisuuksia kehittää talouttamme. Meillä on kunnianhimoisia tavoitteita kasvun osalta ja me tarvitsemme myöskin parempaa elintasoa. Mutta kasvun edistämisessä täytyy muistaa myöskin resurssien tehokas käyttö. Mehän tiedämme, että mineraaliresurssit eivät ole uusiutuvia, mutta myöskin ilma ja vesi eivät ole aivan rajattomia resursseja. Jo nyt käytämme enemmän kuin maa voi meille tarjota, ja teollisuusvaltioissa ja monissa Euroopan valtioissa on suurinta resurssien käyttöä henkeä kohti. Ja siksi kierrätys ja myöskin uudelleenkäyttö on yksi tapa, seuraava puhuja. Minionych latach mieliśmy do czynienia z licznymi kryzysami, które uświadamiają nam... Mehän olemme nyt kohdanneet useita kriisejä, jotka ovat osoittaneet, kuinka kattava tämä ongelmakenttä on, mutta samalla meidän on ratkaistava tämä resurssien käyttö. Meillä on ongelmia esimerkiksi tiettyjen metallien saannin kanssa – Siksi meidän on käytettävä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla, ja se on suurin haaste, mikä EUlla on edessään. Nyt on toimittava, jotta pystymme selviytymään tästä ja löytämään uusia keskusteluja siitä, minkälaista tavoitteen asettelua tulevaisuudessa on. Siksi tarvitsemme konkreettisia aloitteita ja hankkeita niin, että voimme toimia vastuullisemmin. resurssien järkevän käytön kautta meistä ei tule vähemmän riippuvaisia tuonnista, vaan voimme itse hyötyä siitä paremmin. Kiitokset edustaja Vilpa. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Siinä puhutaan, miten voidaan tehokkaammin käyttää resursseja. Ja tässä puhutaan materiaaleista, raaka-aineista ja innovatiivisista ratkaisuista, jotta voidaan sitten rankaista käyttäjiä ja tuottajia, jotka eivät ota resurssitehokkuutta huomioon. Jätteiden kierrätyksen osalta pidän hyvänä sitä tavoitetta, että jätteiden, jätteiden pitää syntyä vähemmän ja niitä pitää sitten käsitellä tehokkaammin. Meidän pitää toimia realistisesti ja meidän täytyy paremmin käyttää uudelleen sitä, mitä voidaan käyttää, ja paremmin sitten poistaa käytöstä se, mitä ei voida kierrättää. Tähän liittyy se, että meidän täytyy luoda luokittelu, jotta käyttäjät voivat käyttää sitä, ja meidän täytyy käyttää innovaatiota, jolla voidaan edistää uudelleen käyttöä. Meidän täytyy myöskin miettiä kaatopaikkojen poistamista. Ja lopuksi olen samaa mieltä siitä, että jos haluamme päästä tavoitteisiin, niin meidän täytyy kouluttaa ja puhua näistä asioista. Ja tämä on suuri haaste jäsenvaltioille alueille ja tämä on meille kaikille suuri haaste. Edustaja Pereira. Obrigado, Presidente, Senhor Comissário. As sociedades industrializadas assentam os seus alicerces no consumo. Kiitos, puhemies. Jos käyttää paljon energiaa, me, ja mineraaleja ja muita, me tarvitsemme strategian niin, että voimme suojata julkista etua ja nykyisiä sukupolvia ja tulevisia sukupolvia, uudelleenkäyttö, kierrätys, erottelu, ne ovat kaikki asioita, jotka ovat välttämättömiä. Mutta luonnollisesti me emme voi jättää tätä vain markkinoille ja antaa markkinoiden lähteä vain tuottavuuden kannalta. Kestävä resurssien käyttö merkitsee sitä, että ajattelee eri tavalla ja että täytyy olla erilainen sekä kulutus- että tuottomalli. Ja sen lisäksi me tuhlaamme energioita. Tämän täytyy loppua aivan liian paljon esimerkiksi liian pitkiä kuljetusmatkoja, niitäkin on lyhennettävä. Ja kaikki on tehtävä eri tavalla. Even climate change Jopa ilmastonmuutoskeptikkoiden on hyväksyttävä, että mineraalivarat eivät ole loputtomia. Yksi resurssi, jonka unohdamme, on usein inhimillinen resurssi, ihmistemme laatu. Jos katsomme sivua seitsemän komission vuoden 2010 äh, asiakirjassa Eurooppa 2020, siinä sanotaan, että Euroopalla on monia vahvuuksia, meillä on älykkyyttä ja voimme luottaa ihmisten kykyyn ja älyyn. Ehkä komissio tässä odotti liikaa, koska Tämän tekstin kirjoittaja oli aivan oikeassa, koska ihmisten saavutukset tieteissä, taiteissa ja teknologiassa ovat ensiarvoisia. Ja miksi eurooppalaiset kansat eivät voi kilpailla muiden kansanosien kanssa, jotka eivät ole olleet yhtä siunattuja. Thank you, uh, President. My thank- Kiitoksia puhemies ja kiitokset esittelijälle. 1700-luvulla tähän liittyy neljä sanaa. Waste not, want not. Ja me yritämme nyt saada liikkeelle kansalaisia, eli meidän pitää käyttää vähemmän sanoja ja tehdä tästä hiukan ystävällisempi ihmiselle. Kun lukee osia tästä mietinnöstä, niin sehän järkyttäisi pikemmin kuin aktivoisi, mutta aikeet tietysti ovat hyviä. Erityisesti kun puhutaan elin, ruokatuttumusten muutoksista ja maankäytön muutoksista. Kohdassa 56 puhutaan siitä, että maankäyttöä pitää vähentää, mutta sitten meidän täytyy tuottaa enemmän vähemmin resurssein EU:ssa. Sitten kohta 57 on kohtuullinen, siinä puhutaan kuluttajien tiedottamisesta, mutta 52 kohta ei ole kovin hyvä. Ehkä olisi parempi käyttää vähemmän sanoja niin kuin 1700-luvulla ja meidän pitää käyttää ja haaskata vähemmän. Matula. Kiitokset. Sitten herra Matula. Utilizarea eficientă a resurselor energetice este un element esențial. Tehokkuus tehokas energian hyödyntäminen ja resurssien hyödyntäminen ovat tärkeitä EUn kestävälle kehitykselle vuoteen 2020 ja sen jälkeen. Tulevana vuosikymmenenä uudistuva energia tulee ylittämään fossiilisten energioiden käytön. Mutta tässäkin on erilaista potentiaalia, mitä tulee uudistuviin energioihin. Maakaasu on luonnollisesti tulevaisuudessa EUn energiamiksissä mukana olettaen, että otetaan huomioon myös uudet keinot saada esiin kaasua. Meidän täytyy myös huomioida, että että joskus suuretkin investoinnit ovat välttämättömiä, että voidaan kuljettaa energiaa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Mutta me voisimme myös ottaa huomioon yksityiset tuottajat. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin nyt onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Jos me jatkamme tähän tapaan, jos me olemme tehottomia resurssien käytössä, niin silloin meille käy hullusti, erityisesti niissä osissa maailmaa, jossa neiden väestöä se aiheuttaa sitten taloudellista haittaa. Kaikkihan tietävät, että resurssissa on vähän resursseja, joten niitä täytyy käyttää tehokkaasti. Talouskriisin seurauksena Euroopan täytyy nyt miettiä uusia mahdollisuuksia talouskasvuun ja meillä pitää olla taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristötoimia, jotka kietoutuvat toisiinsa ja meillä pitää olla näkymiä tulevaisuudesta. Kiitos että viimeinen on herra Lugan. Danke, herr Vorsitzende. O on e eficientă din punct de vedere al um, uh, utilizării resurselor. Kiitos uh, puhemies. Euroopan pitää olla tehokas uh, sen resurssien käytössä, mutta me tarvitsemme uusia maaleja, malleja kuluttajien käyttäytymiselle ja uudenlaista hallintaa tota, Meidän täytyy uudelleen järjestellä koko energiakartta ja kaikki täytyy sen mukaan osallistumaan ja kiinnostumaan tästä uudesta lähestymistavasta. Euroopan komission täytyy siis saada aikaan sitovia tavoitteita myös julkisille hankinnoille liittyen energiastruktuuriin ja tämä osana sitä strategiaa, jota Euroopan on noudatettava. Ei kukaan muu halua enää puheenvuoroa, joten annan puheenvuoron komission jäsen Potocnikille. Thank you. First of all, I... Kiitokset. Ensinnäkin sanoisin, että tämä oli ensimmäinen oikea täysistuntokeskustelu, jossa minä olin läsnä ja tämä oli todellinen rohkaisu minulle. Haluaisin vastata moniin asioihin, joita sanoitte innovaatiosta, maataloudesta, indikaattoreista, tietoisuudesta, ekodesignista, elintarvikkeista ja kaikista muusta. Tarvitsisin tähän vastaamiseen liikaa aikaan. Nimittäin keskustelun alla olevat asiat ovat monimutkaisia ja joskus se ei ole niin helppoa mutta vaikka olenkin ympäristökomissaari, haluaisin keskittyä muutamiin huolenaiheisiin, joita kollegat ovat esittäneet, jotka liittyvät kysymykseen eh, nimenomaan taloudesta ja tämänhetkiseen taloustilanteeseen ja miksi Gebrandin mietinnössä on niin tärkeitä asioita, että niitä täytyy tukea. Jos ajatelemme viime vuosituhatta, se oli se resurssiintensiivinen malli popul- väestö kasvoi ja kaikkien resurssien käyttö kasvoi samalla määrällä, moninkertaistui. Resurssien hinnat olivat siihen aikaan, jos niitä eh, mittasi, pois lukien öljykriisit ja maailmansodat, niiden hinnat olivat laskusuunnassa koko ajan. Ja siinä talousmallissa eh, niitä ei mitattu. Ja tavallaan elämme tämän talousmallin alla edelleenkin, mutta nyt väestö kasvaa edelleenkin. Ei pelkästään, että meitä on 9 miljardia vuonna 2050, vaan aivan kuten mietinnössä sanotaan, vuonna 2030 voimme olettaa, että meillä on kolme miljardia kansalaista enemmän, jotka pääsevät eh, köyhyydestä keskiluokkaan. Ja he eivät pääse sinne, jos me jatkamme samalla mallilla, joka kehitettiin viime vuosituhannella. Mitä se tarkoittaa Euroopalle sitten? Eurooppa on hyvin riippuvainen resursseista. Monien resurssien hinnat ovat ja raaka-aineiden hinnat ovat nyt nousussa – ja näin tulee tapahtumaan tulevaisuudessakin 85 prosenttia ja näiden hintojen volatiliteetti on suurta. Tällä hetkellä eh, liike-elämä Euroopassa on keskittämässä niiden eh, työntekijöiden tehokkuutta, resurssitehokkuuteen, koska siellä nähdään niitä mahdollisuuksia. Nyt nähdään raaka-aineet energia kriittisinä tuotannon tekijöinä. Joissain tapauksissa liike-elämästä ei vielä pidetä maata ja vettä niin tärkeinä resursseina, mutta ne tulevat olemaan tulevaisuuden keskustelun polttopisteessä. Luontoa ei vielä ole otettu kuvaan niin kovasti, mutta se tulee, se on tuloillaan. Ja tämä on se muutos, jonka kohtaamme nyt. Miten tämä liittyy sitten siihen tarinaan, jota me elämme parhaillamme. Kriisi, kasvu, jota tarvitaan välttämättä, työpaikat ovat välttämättömiä. Aivan kuten Olli Rehn sanoi puheessaan päivä sitten, että jos meillä olisi ollut yksi ainoa ammus, olisimme jo ampuneet sen, mutta meillä ei ole sitä. Meidän on tehtävä johdonmukaista, pitkämielistä työtä ja on alueita, joissa Euroopasta voi tulla vahvempi äly, osaamis- ja tietoyhteiskunta, tutkimus ja innovaatio. Ja toinen aihealue on sitten resurssitehokkuus. Nimittäin käyttämällä vähemmän energiaa, vettä, raaka-aineita, tuottajan tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää, on taloudellisesti järkevää. Ja se on se trendi, joka on nyt voimakkaasti läsnä taloudessa ja liike-elämässä. Puhumme siis todella sekä ympäristöllisestä että talouden alueista yhtä aikaa. Siis todellinen asia, kun nyt puhutaan näistä asioista, on se kiireellinen täytäntöönpano. Ja pyrimme nyt kiinnittämään huomiota myös, kun puhumme taloushallinnon ähm, keskuksesta tästä ohjausjaksosta, niin haluamme ohjata tällä kaikkea resurssitehokkuuteen. Joku teistä mainitsikin aivan oikein, että veroja ei pidä pelätä. Emme me ehdota mitään enemmän tai mitään vähemmän kuin että työstä, että verotusta siirretään työnteosta, koska meillä on korkeat työvoimakustannukset, että verotusta siirretään järkevämpään suuntaan ympäristölle haitalliset, haitallisen toiminnan verottaminen on järkevää, kun me, meidän täytyy löytää nämä rahat, millä me maksamme tästä toiminnasta. Näitä asioita ei voi ottaa huomioon, kun keskustelemme näistä jäsenvaltioiden kanssa ja tiedämme, että heillä on vastuuta näistä asioista. Me annamme neuvoja näissä asioissa ja, ja viime vuoden maaliskuun neuvoston päätelmissä tätä tuettiin jäsenvaltioiden taholta. Muilta osin teemme työtä nyt tiekartan täytäntöönpanemiseksi. Se keskittyy paljolti vesivarojen hallintaan ja aloitamme myös resurssitehokkuus platformin muutamien päivien kuluttua. Tämä antaa sitä poliittista painoarvoa mm, tulevalle seitsemännelle ympäristölliselle puiteohjelmalle ja tietenkin on kiireellistä täytäntöönpanna näitä asioita. Se on koko asian ydin. Rio plus 20 keskustelemme muutamien päivien kuluttua tästä asiasta, eikä kyse ole pelkästään resurssitehokkuudesta, vaan vihreästä taloudesta. Ei se ole kyse Euroopasta, vaan maailmanlaajuisista sitoumuksista ja maailmasta, planeetastamme, koska nämä ovat niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä. Jos kaikki olisi hyvin ruskean kasvun ajalla, emme puhuisi vihreästä kasvusta, mutta tällä vanhalla kasvun mallilla on rajansa ja se on tunnustettu jo liike-elämässä. Meidän poliitikkojen olisi aika nyt tunnustaa se. Kun puhumme vihreästä kasvusta, puhumme itse asiassa siitä, miten suunnittelulla, joka voisi tuoda lisää hyvinvointia suuremmalle määrälle kansalaisia kuin tämänhetkinen kasvu. En minä halua mitään piruja maalailla seinille, me olemme älykkäitä äh, yhteiskuntia ja me olemme älykäs äh, eliölaji, mutta kestävä tulevaisuus ei ole vaihtoehto. Se on äh, pakko, se on väistämätöntä. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka täällä vielä ovat keskustelun lopussakin. Kiitos. Ja Kommissar, wir bedanken uns bei Ihnen. Komission jäsen, kiitämme teitä näistä viimeisistä sanoista ja sitten loppusanat tähän keskusteluun saa esittelijä Gerbrandi. Puhemies, kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä kollegoitani hyvin laajasta tuesta mietinnölleni. Tämä tuntuu hyvältä. Olen kuunnellut tarkkaan ja olen huomannut, että meillä on hyvin laaja konsensus lopputavoitteesta eli resurssitehokkuudesta. Emme kuitenkaan aina ole ihan samaa mieltä reitistä sinne, emmekä sitä aikataulusta. Mutta haluan sanoa siitä seuraavaa. sen nopeus, jonka me voimme itsellemme sallia, ei ole meidän määrittelemämme täällä Euroopassa, vaan sen määrittelee maailma ympärillämme. Ja olkaamme tietoisia siitä, että tämä nopeus on niin nopea, että me emme voi äh, olla olematta todella kunnianhimoisia tämän komission agendan kanssa. Täällä on kritisoitu jonkun verran ekodesignia ja tästä haluaisin sanoa seuraavaa. Me emme täällä puhu mistään lainsäädäntötekstistä. Tämä on poliittinen teksti poliittinen teksti, jossa on määritelty meidän tulevan politiikkamme suuntaviivat. Eli tässä ei määritellä sitä, millä tavalla ekodesign-direktiiviä käytetään vaan että meidän täytyy, kun luomme tuotteitamme, niin meidän täytyy myös muistaa, että se raaka-aine, mitä niihin käytetään, on voitava uudelleen käyttää. Eli tämä ei ole lainsäädäntöteksti. Kaikkein tärkeintä tässä mietinnössä on se, että me parlamenttina annamme ulospäin hyvin vahvan poliittisen viestin ja annamme tukemme komissiolle, että komissio menee eteenpäin valitsemallaan tiellä. Eikä ainoastaan mene eteenpäin, vaan laatii vielä kunnianhimoisemman agendan. Ja kysymys on myös toimeenpanosta ja lainsäädännöstä. Tämänpäiväisessä keskustelussa tuntuu, että olisi kysymys joko taista. Ei, tämä on sekä että meidän täytyy myös toimeenpanna tämä jossain vaiheessa lainsäädäntöön. Sitten vielä neuvostolle. Olkoon tämä nyt hyvin selvä signaali Euroopan parlamentilta ja Euroopan komissiolta jäsenvaltioiden suuntaan. Meillä on kunnianhimoinen agenda, me haluamme eteenpäin. Ei sen vuoksi, että tämä on meidän mielestämme niin kivaa, vaan sen vuoksi, että se on välttämätöntä Euroopan taloudelle. Ihan samoin kuin, että finanssimarkkinat eivät odota, että meidän johtajamme ovat valmiita pelastamaan euron Samalla tavalla maailma ei odota sitä, että me toimimme tehokkaammin raaka-aineittemme suhteen. Meidän on tehtävä se tänään, ei huomenna eikä ylihuomenna. Kiitos. Kiitokset herra Gerbrandi teidän mietinnöstänne. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 12. Ja nyt siirrymme sitten seuraavaan esityslistaan kohtaan.